Hyvät kollegat, hyvät näistä herrat, pyydän istuutumaan. Aloitamme 30 sekunnin kuluttua. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego Istunto joka keskeytettiin 20. syyskuuta 2011, alkaa uudestaan. Nyt työllisyyspuheenvuoro Stevens. Valtuuskunnan matka Iraniin. Kollega Stevenson, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Herra puhemies, kiitoksia oikein paljon. Aamun uutinen, jonka mukaan iranilais pakolaisten suunnitelmat, Arabiaan, suurlähettilään murhaaminen Washingtonissa olisi paljastunut ja että 300 vankia olisi tuomittu kuolemaan ja että tämä pantaisiin täytäntöön mitä pikimiten. Ja erityisesti huomioiden Teheranissa äh, tapahtuneita äh, mielenilmaisuja. Ja näiden mielenilmausten seurauksena monia opiskelijoitakin on pidätetty ja heidät aiotaan teloittaa. Jo. Tämä on ennen kuulumatonta ja meidän täytyy muistaa, että nyt Iran menee aivan liian pitkälle. Me emme voi antaa heille tällaisia toimintavalmiuksia. Joten meidän tulisi uudemman kerran pohtia sitä päätöstä, jonka puheenjohtajisto on tehnyt. Kiitos tästä huomautuksesta. Todellakin teidän huomautuksenne tullaan ottamaan huomioon. Palato, olkaa hyvä. Eh, presidente. Puhemies, ottaen huomioon se, mitä täällä juuri sanottiin. Minähän kuulun Teheranin valtuuskuntaan ja italialaisten kollegoideni kanssa tässä valtuuskunnassa vastustamme ehdottomasti tätä matkaa Iraniin ja pyydämme, että puhemiehistä, joka päätti hyväksyä tämän asian, pohtisi uudelleen, harkitsisi uudestaan tätä asiaa. Se antaa ainoastaan mainostusta Teheranin hallitukselle. Uh, Kiitos. Otamme tämänkin pohdinnan alaiseksi tämän esityksenne. Tekstit